Puhemies. Er Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist. Hyvät kollegat, istunto jatkuu. Eilisen kokouksen pöytäkirja on jaettu teille. Onko vastustavia huomioita? Ei ole joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Esityslistan mukaan käsittelyssä ovat neuvoston ja komission julkilausumat lähi ja Gaasasta. On erityisen suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltion ulkoministeri herra Schwarzenberg, joka matkustaa vielä tänään Etelä-Afrikkaan Monet aikaisemmat ministerit ovat lähettäneet jonkun muun tilalleen korvaamaan heitä ja siksi onkin erityisen suuri ilo, että herra ministeri tuli itse paikalle. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että vastaava komission jäsen rouva Benita Ferrero Waldner, joka tuntee Gazan tilanteen oikein hyvin ja on ollut paikallakin, on tänään täällä. Tervetuloa ja parlamentin jäseniä on paikalla me.